Zimmermann. Der Präsident! Hyvät naiset ja herrat, te varmasti kaikki tiedätte tästä pahasta äh, välikohtauksesta, joka tapahtui täällä. Kollegamme Papa Stamkos romahti, tämä oli lääketieteellisesti vakava romahdus. Minä en pysty teille tällä hetkellä sanomaan, mikä lopullinen diagnoosi on, mutta tämä on vakava tapahtuma. Kollegat, jotka huolehtivat herra Papastamkoksesta, häntä, heitä haluaisin kiittää. kollega. Charles Tannock, Philippe Juvin ja Lara Komi, äh, kolme lääkärikollegaamme eh, hienolla tavalla spontaanisti täällä auttoivat eh, uskomattomalla tavalla ja toivon, että tämä apu auttoi herra Papastamkosta. Herra Papastamkos on nyt eh, sairaalassa en voi teille sanoa mitään eh, lopullista diagnoosista, kunhan saamme diagnoosin sairaalasta. Kerron teille, mitä oli tapahtunut ja kuinka vakava tämä tilanne on. Mutta minun on vielä sanottava, hänen tilansa on hyvin vakava. Hyvät naiset ja herrat, olen ilmoittanut herra Papastamkoksen perheelle tilanteeseen ja hänen vaimonsa on tulossa Strasbourgiin. Useat kollegat viittasivat aivan oikein siihen, että meidän on pohdittava sitä, miten täällä parlamentissa äänestetään. Hyvät naiset ja herrat, haluan kiinnittää huomionne siihen, että se valtaisa määrä mietintöjä, kuten me tänään äänestimme, niin sitä emme pysty enää tulevaisuudessa tekemään. Me voi tuoda näin paljon mietintöjä täysistuntoon. Minä hylkäsin tämän mietinnön, koska mielestäni se oli liian täynnä. Valiokunta ei pystynyt vähentämään näitä, tätä valtaisaa määrää tarkistuksia ja melkein kaikki ryhmät antoivat minun ymmärtää, minulle ymmärtää, että halusivat tätä äänestystä. Yksi kollega pyysi lykkäystä. Tämä lykkäys hylättiin. Tämä tarkoittaa, että meidän kaikkien täytyy, meidän kaikkien pohtia ilman, että kukaan tähän on syypää. Meidän on pohdittava sitä, miten voimme tulevaisuudessa välttää sitä, että täällä tuntikausia äänestämme, kun rehellisesti sanoen äänestyksen lopussa ei välttämättä aina edes tiedä, mistä on äänestänyt. Kokonaiskuvan näkeminen on siinä hyvin vaikea, Siksi aion Äh, puhemiehistöstä ja puheenjohtajakokouksessa pohtia sitä, miten tätä asiaa voitaisiin muuttaa. Meidän on tehtävä johtopäätökset ja pohdittava tätä. Äh, varmasti kaikkien nimissä puhun äh, ne, jotka rukoilevat, varmasti rukoilevat ja ne, jotka toivovat, toivovat, että kollegamme Papa Stamkos pian tulee taas terveenä luoksemme. Kiitoksia. Bitte, bitte Herr Kollege. Hyvä kollega. Κύριε Πρόεδρε, Herra puhemies, hetki on tärkeä ja me kaikki rukoilemme Papastamkoksin puolesta. Kuten puhemies Schulzkin sanoi, hän puhui kirjallisista äänestyksistä, niin pyytäisin johtoa tarkistamaan sitä, mitä täällä tuntikausia on tapahtunut. Puhemies itsekin tähän viittasi lääkärikollegat täällä hoitivat papastamkosia ja kesti kovin kauan aikaa ennen kuin lääkintäyksikkö pääsi paikalle antamaan ensiapua, eli tähän täytyisi kyllä puuttua. Ja, Frau McGuinness. Edustaja McGuinness. Kiitoksia puhemies. Tosiaankin me mietimme kaikki herra Papastankosia. Meidän täytyy erottaa asiat toisistaan. Herra Schulz kommentoi sitä, miten teemme töitämme. Minä haluaisin puolustaa eh, maatalousvaliokunnan työtä ja sanoisin, että meidän täytyy katsoa, miten teemme työtä jatkossa. Parlamentin puhemies sanoi, että monet meistä äänestävät asioista, joista emme tiedä, mistä äänestämme, mutta aivan suoraan sanoen, sanon tämän omasta puolestani, eh, ei tässä voi vaatia henkilöstöä tekemään töitä ympäri vuorokauden. Meillä on liikaa työpainetta nämä mietinnöt, joita käsittelemme. Ja meidän täytyy miettiä sitä, mitä herra Schulz sanoi. Ehkä voisimme istua alas ja katsoa, miten voisimme paremmin tehdä töitä. Tämä työmäärä, jota teemme täällä, sitä ei voida hoitaa tehokkaasti. Ja tämä maatalousvaliokunta tekee ihmeitä. Siellä oli yli kahdeksan tuhatta tarkistusta näihin teksteihin. Meidän täytyy sallia se, että ihmiset äänestävät ja jos haluamme muuttaa kantaamme, niin meidän täytyy keskustella näistä asioista. Ehkä tässä tulee yllätyksiä ja meidän täytyy muuttaa työtapojamme. Meidän täytyy ainakin keskustella tästä asiasta nyt. und Herren, liebe Freunde, Hyvät naiset ja herrat, hyvät ystävät, hyvät kollegat. Meillä on tässä nyt valtaisa määrä puheenvuoropyyntöjä, jotka kaikki liittyvät tähän traagiseen välikohtaukseen todennäköisesti. Tämän parlamentin puhemies, joka kuten muut ja myöskin lääkärit, lääkintähenkilökunta, joka meillä on talossa, oli heti paikalla. Minä haluaisin kiittää kaikkia, jotka heti auttoivat työntekijöitä ja jäseniä ja niitä, jotka täällä palvelevat. Heitä haluaisin kiittää sydämellisesti. Tällä hetkellä ei varmastikaan ole oikea hetki, että me nyt tässä täysistunnossa, jossa emme edes vielä tiedä, mikä tämän mm, miten tämä tapahtuma päättyy, ryhdymme analysoimaan ja käymään keskustelua. Tämän parlamentin puhemies sanoi, ja mehän olimme koko ajan paikalla. Hän tarkoitti, että meidän täytyy rauhassa pohtia syitä ja seurauksia. Tässä ei äh, haluttu syyttää ketään, vaan meidän täytyy pohtia tätä asiaa ja pyytäisin, että nyt emme ryhdy tähän keskusteluun, vaan annamme ajan hiukan kulua ja puhemies itse otti tehtäväkseen analysoida tilannetta ja tehdä johtopäätökset. Ja hän lupasi tiedottaa teille tilanteesta ja ottaa kaikki mukaan pyytäisin, että nyt emme jatka keskustelua tästä asiasta. Jos joku välttämättä niin haluaa, niin hän saa tietenkin puheenvuoron. En keneltäkään puheenvuoroa kiellä, mutta pyytäisin, että kun tilanne on vakava ja vaikea, niin emme nyt ryhdy analysoimaan asiaa, vaan otamme hiukan etäisyyttä ja toivotamme kaikkea hyvää ystävällemme papastankokselle. Will noch jemand das Wort? Haluaako joku vielä puheenvuoron? Edustaja Enkel. Herr Präsident, es ist äh, genau in... Niin, puhemies. Tämä on aivan linjassa sen kanssa, mitä te juuri äsken sanoitte. Minä olen sitä mieltä, että tämän tapaisen äh, tapahtuman jälkeen ei ole nyt aika analysoida tai pohtia, kuka oli missäkin mihin aikaan, mutta en ole myöskään sitä mieltä, että me voimme tällaisissa olosuhteissa noin vain siirtyä esityslistaan. Se, mikä tänä aamuna tapahtui, johtuu monista tekijöistä, joilla tässä parlamentissa vaikuttavat siihen, että asiat eivät toimi oikein, eikä ole parempaa menetelmää osoittaa, että kaikki ei mennyt oikein, eikä ole parempaa menetelmää nyt osoittaa, että me olemme huolissamme kollega Papastamkoksesta. Stamkoksesta. Ja meidän pitäisi mielestäni nyt päättää, että tämän viikon työt päättyvät tähän ainakin äänestysten suhteen, ettemme joudu samantyyppiseen tilanteeseen ja ettemme huomenna taas ole sellaisessa tilanteessa, jossa jokainen meistä huomaa, että on painellut kaksi ja puoli tuntia äänestysnappeja eikä tiedä miksi. Minä nyt pyytäisin tältä parlamentilta, että näissä olosuhteissa tältä viikolta päätämme, päätämme tämän ja hyvä kollega Enkel